Um, well, thank you very much, uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kertoa kollegoille vierailusta, jonka vaalitarkkailuryhmän johtajana tein. Tiedätte, että vaalit järjestettiin ähm, heinäkuussa, joten on ehkä hiukan poikkeuksellista, että vierailemme maassa uudelleen maaliskuussa seuraavana vuonna, mutta me halusimme äh, tehdä tämän ennen tehdä tämän äh, annettuamme loppuraportin marraskuussa ja sitten ennen äh, loppuraportin toista osaa. Yleisesti ottaen tilanne maassa on yhä hyvin epävakaa. Meillä on turvallisuustilanne, äh, jota keskushallinto ei ole saanut ähm, ratkaistua. yleisesti ottaen on melko epävarmaa, mihin suuntaan turvallisuustilanne tulee maassa kehittymään. Tämä on yksi osa totuudessa. Toinen osa on se, että äm, suurta taantumaa ei turvallisuuden tai politiikan aloilla ole tapahtunut. Siirtymä Kehitys on hidasta Libyassa, mutta kehitys kulkee silti oikeaan suuntaan. Ja tämä on jotakin, mitä meidän tulisi säilyttää mielessämme, kun tarkastelemme kehitystä, jota maassa on tapahtunut, sillä nyt yhdeksässä kuukaudessa hyvin vähän on tapahtunut esimerkiksi perustus lakiprosessin suhteen. Tämähän oli minun esityslistallani tärkeitä asioita, kun olin maassa. Tämä yleinen innostus, joka ympäröi maaleja, on hiipunut. Parlamentti oli kovinkaan suosittu. Monissa siirtymävaihe maissa näin on. Parlamentit ei aina ole kaikkialla kovinkaan suosittuja, mutta yleinen tunnelma on sellainen, että parlamentin tulisi tehdä enemmän edistyksen suhteen. ihmiset, vaikkapa tämä lainsäädännön prosessi on aika kaukana heidän elämästään, ovat hyvin kiinnostuneita perustuslakiprosessista ja haluavat tietää, mitä tapahtuu. Maa on jaettu kolmeen alueeseen. Ja periaatteessa kaikki kolme aluetta lähettävät 20 edustajaa tähän tähän työryhmään tai komiteaan. Näin ei kuitenkaan ole vielä tapahtunut ja syy tähän on hyvin selvä. On olemassa jonkin verran epäselvyyttä siitä, kuinka tämä komitea tulisi järjestää. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta tilanne on sellainen, jossa kansa olettaa, että se voi yleisissä vaaleissa äänestää tästä perustuslaillisen työryhmän kokoonpanosta ja sitten toisaalta laillisesti tämä nimitys kuuluu nykyiselle parlamentille. Siis kaikki odottavat vaaleja, mutta oikeudellisesti ajatellen, sillä korkein oikeus on aikaisemmin antanut tästä kantansa. Ähm, tilanne on toisenlainen. Tästä on olemassa itse asiassa kaksi nykyistä mielipidettä toisen mukaan. Parlamentin nimittämä perustuslaillinen komitea on riittävä ja toisen mukaan sillä on legitimiteettiä vain, jos se on vaaleilla valittu. Jonkin verran ilmassa on myöskin Euroopan unionin väsymystä. Hyvin paljon Euroopan unionin valtuuskuntia on vierailut maassa, ollut paikalla muutamia päiviä ja resurssit näiden valtuuskuntien vastaanottamiseen ja niin edespäin ovat vaativia. Mutta oli hienoa nähdä, että kansalais järjestöt, joiden kanssa teemme yhteistyötä, ottivat meidät hyvin vastaan ja todellakin on halua keskittyä siihen, kuinka prosessia saadaan saatettua eteenpäin. Öö, huolimatta tästä EU-väsymyksestä selkeä tuki sille on, että yhteistyötä Euroopan unionin kanssa jatketaan. Se, mitä me olemme tehneet tähän mennessä, on se, että toimme eri toimijoita mukaan tähän perustuslailliseen prosessiin ja osallistumisinnostus oli hyvin suuri yllätys. Kun toimme ihmisiä yhteen, oli itse asiassa tämä kokous oli ensimmäinen kerta, kun eri äm, sidosryhmät olivat paikalla yhdessä. Äh, YK on tehnyt hienoa työtä Libyassa eri aloilla, mutta tämän perustuslakiprosessin suhteen minun täytyy sanoa, että Euroopan unionin aloite oli tässä katalyytti. Meillä oli erittäin hienoja kokouksia, hienoja kokouksia ne olisivat kaikki voineet kestää kolme tai neljä kertaa enemmän kuin mitä aikaa niille oli varattu, sillä erittäin paljon asioita oli käsiteltävänä. Näistä keskusteluista kävi ilmi, että hyvin suuri konsensus on sen takana, että perustuslain tulee perustua sarjaan johonkin sen tulkinnoista. Me emme tässä ajattele vain äm, sharian oikeudellista ulottuvuutta. On ilmassa hyvin vahva ajatus siitä, että valtion tulee olla islamilainen valtio ja perustuslain tulee heijastaa sitä. On hyvin vaikeaa nähdä, kuinka tämä voidaan sovittaa yhteen ähm, perusoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien kanssa. Tästä asiasta tällä hetkellä ei kuitenkaan keskustella, sillä perustuslainen prosessi on vasta aluillaan. Ei ole myöskään kovinkaan selvää, kuinka maa tulee äh, ottamaan kansainvälisen oikeuden tuomat sitoumuksensa mukaan tähän perustuslailliseen prosessiin. Jos sharian niin islamilaisen lain tulee olla perustuslain pohjana, hyvin selvästi tämä on ristiriidassa kansainvälisten sitoumusten kanssa, joiden mukaan perustuslain pohjan tulisi olla toisenlainen. Ähm, sitten Irakin malliin liittyen ähm, siellä perustuslaillinen prosessi äh, voi olla esimerkkinä. Egypti on lannistavampi esimerkki. On hyvä, että me vierailimme paikalla. Olisi erittäin hyödyksi, että me voisimme tulevaisuudessakin tukea tätä prosessia, emme vain johtaa keskustelua, mutta osallistua keskusteluun, perustuslaisen prosessiin ja yhteistyöhön Euroopan unionin kanssa. Minun täytyy sanoa, että ähm, maalla on ollut onni saada keskusvallilautakunta, joka standardit olivat erittäin korkeat. Tulokset olivat yllättävän tehokkaita. Ähm, hallinto ja järjestelyt olivat erittäin hyviä. Nyt tulokset ovat selvillä, mutta nyt perustuslainen niin komitea ei voi edetä lainkaan. Me tarvitsemme lainsäädäntöä. Ja kuten sanoin, tämä prosessi on erittäin hidas. Onneksi kuitenkin kansallinen keskushaali lautakunta on hyvin tehokas. Tässä yhteistyö, yhteistyötä voisin sanoa, että meidän tulee jatkaa yhteistyötä mutta tehdä se libyalaisten rytmissä. Meidän ei tulisi matkustaa paikalle ja matkustaa takaisin ja unohtaa seuranta. Me tarvitsemme järjestäjiä, jotka ovat valmiita sitoutumaan työhön. Onneksi meillä on laaja kenttä erilaisia kansalaisjärjestöjä ja muita toimijoita, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Meillä on hyvin paljon yhteistyön valmiita, hyvin organisoituneita tahoja. Ja meillä on myöskin hyvin tarkkoja suosituksia, joita voimme tarjota myöskin sisältöä tässä työssä. Sitten Euroopan unionin edustustoon liittyen ähm, tunne on hyvin kriittinen, mitään vahvaa edustustoa ei paikalla ei ole sen jälkeen, kuin kun se poistui. Me tarvitsemme hyvin pätevää ähm, edustusta ja henkilökuntaa paikalle. Ähm, tämähän on nyt meidän naapurustomme. Minä tiedän, ettei Gaddafin aikoina tämä edustusto ollut kovinkaan suosittu työpaikka, mutta mielestäni tämä on nyt erittäin tärkeä naapurustoalue, jota meidän tulee jatkaa tätä yhteistyötä ja myöskin luoda riittävän tehokas EU-edustusto. Jos teillä on kysymyksiä, vasta niin mielelläni kiitoksia. Paljon kiitoksia, Aleksander. Esitys oli niin selvä, kattoi kaikki alueet, ettei kukaan ilmeisesti pyydä puheenvuoroa. En ainakaan nähnyt puheenvuoropyyntöjä kollegoilta, joten olettaisin, että voimme päättää tuon esityslistan kohdan käsittelyn. Seuraava kohta. Aleksander, saat uudestaan puheenvuoron suositusneuvostolle yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 68. istunnosta. Olet tässä esittelee, joten saat uudestaan puheenvuoron. Ähm. Tämähän on ihan unelmapäivä tänään. noch einmal auf Deutsch? Nee, ähm. No nyt kaikki sitten saksaksi, niinkö? No, minä olen valmistellut tämän englanniksi. Kyllä tämä saksaksikin käy puheenjohtajalta. Tämä ainakin onnistuu, hän puhuu parempaa saksaa kuin minä. Puheenjohtaja kiitos. No, me olemme käsitelleet suositusta neuvostolle. Tämä on nyt hyvä sykli meidän työssämme, että voimme varhaisessa vaiheessa antaa parlamentin kannan näihin kysymyksiin. 7. maaliskuuta kävimme perinpohjaisen keskustelun monenvälisten suhteiden ja globaalien suhteiden johtajan Kristin Peronin kanssa ulkosuhdehallinnosta. Hyvä keskustelu ja suosituksista on puhuttu työryhmässä. Tänään ne käsitellään täällä valikunnassa. Meillä on vielä mahdollisuus keskustella. Tarkistusten määräpäivä on 18. huhtikuuta, eli tässä on vielä vähän aikaa. Tänä vuonna painotamme erityisesti Euroopan unionin roolia koko YK-järjestelmässä, mutta sitten puhutaan myöskin vapaudesta ja turvallisuudesta, toisaalta ihmisoikeuksista ja oikeusvaltioiden valtion periaatteiden kunnioittamisesta. Nämä ovat tärkeitä aiheita Euroopan unionille. Kuusi osaa tässä mietinnössä on, en esittele kaikkea yksityiskohtaisesti. En halua liikaa tässä viedä aikaa. Tämä on melko tiivistä tekstiä, joten sen voi melko nopeasti lukea, jos haluaa. Ensimmäinen osa on EU globaalina toimijana. Tässä kehoitetaan, kannustetaan erityisesti EUn jäsenvaltioita, mutta myös edustustoja niin, että huolehditaan EUn näkyvyydestä ja johdonmukaisuudesta YKssa ja voimakkaammin tulevaisuudessa. Tässä on tapahtunut edistystäkin, mutta varmasti enemmänkin voitaisiin saada aikaan. Lisäksi puhutaan turvallisuusneuvoston uudistuksista. Tämä on sellainen aihe, joka käsittääkseni ei ole ainoastaan edennyt, vaan se on kärsinyt takapakkia myös. Me näemme yhä voimakkaammin, että tietyt tahot eivät halua keskustella tästä aiheesta. Tämä liittyy tiettyjen maiden kantoihin, jotka eivät ole pysyviä jäseniä turvallisuusneuvostossa, mutta haluaisivat olla, ajattelen Brasiliaa tässä, mutta myös muita. Tämä aihe on siis otettu näin esiin. Pitkällä aikavälillä vahvistetaan, että EUn ja Euroopan parlamentin kanta on pitkällä aikavälillä se, että haluamme pysyvän paikan turvaneuvostossa. Mutta ei pidä kuvitella liikoja tällä hetkellä. Toinen kriittinen seikka on tuo velvollisuus suojella, responsibility to protect. Tässä on kyse ei lähinnä sotilastoimien toteuttamisesta, vaan siitä, että suojellaan siviilejä, jälleenrakennetaan konfliktien jälkeen, huolehditaan siitä, että ne, jotka humanitaarista apua tarvitsevat, voivat sitä saada. Tämä laajempi määritelmä tästä velvollisuudesta suojella, responsibility to protect, on tässä esillä. Mainitsemme tässä pari maata, Syyrian ja Maalin. Tämä ei ole yllättävää. YKn pääsihteeri on ottanut tiukasti kantaa, joten mekin voimme tässä varmasti ihan hyvin jotain sanoa. Ihmisoikeuksien osaltaan lähinnä kyse siitä, että ihmisoikeudet otetaan kaikkeen YK-työhön voimakkaammin mukaan mutta myöskin tuo UPR uudelleen tarkasteluprosessi on tärkeä niin, että kansalaisjärjestöjen asemaa voidaan vahvistaa tässä työssä. Eli toimittajat ilman rajoja esimerkiksi voisivat varmasti tuoda hyödyllistä apua, kun puhutaan juuri tiedotusvälineiden vapaudesta. Korkean tason kokous on järjestetty syyskuussa 2012 oikeusvaltioiden periaatteiden noudattamisesta ja haluamme, että tästäkin menee suositus. Ja sitten yksi asia. New Yorkissa kohdataan aina ongelmia tämän kanssa, eli kysymys, miten hallitukset ja parlamentit tekevät yhteistyötä globaalien aiheiden osalta. Täytäntöönpaneva voima lähtee usein ajamaan ulkopolitiikkaa ja sitten toisaalta parlamentit välittävät legitimiteettiä suoraan ja näin voidaan olla avuksi. New Yorkissa on kuitenkin hyvin hankalaa saada tällaisia parlamentaarisia aiheita esiin. 66. kokouksen alla tätä ajettiin jo. Toivotaan, että nyt 68. onnistuu siinä mielessä paremmin. Parlamentissa täällä meillä jotkut ovat hyvin innostuneita parlamentaarisesta kokouksesta YKssa. Toiset eivät ole niinkään innostuneita, eivät näe, että se mitenkään olisi hyödyksi, täydentäisi tätä järjestelmää, vaan lähinnä löisi järjestelmän, joka kokoisi sinne paljon parlamentaarikkoa, miten kuubalaiset, pohjoiskorealaiset istuvat siellä ranskalaisen, espanjalaisten ja tanskalaisten kanssa, kun he eivät ole demokraattisesti valittuja. No mutta joka tapauksessa mielenkiintoista keskustelua. Jotkut edustavat ihan eri kantaa tässä, mutta mukavaa, että lähipäivänä ja viikkoina voimme keskustella edelleen ennen kuin äänestetään. Äänestys 30. päivä toukokuuta, jotta asia voidaan ottaa kesäkuun täysistuntoon. Sydämelliset kiitokset Alexander. Nyt varjoesittelijä EPPstä edustaja Preda. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella kollegamme Lamsdorfia tästä laadukkaasta esityksestä. Haluaisin ilmaista valitukseni siitä, että en saanut tätä lopullista tekstiä aikaisemmin ennen neuvoston hyväksymistä koskien tätä yhdistyneen kansakuntien yleiskokouksen 68. istuntoa. Haluaisin tästä asiasta kuitenkin jonkun huomion vielä esittää ja aion tehdä niistä myös tarkistuksia. Ensinnäkin useassa kohdassa tekstiä korostetaan ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota, mutta mielestäni olisi lisättävä myös viittaus demokratiaan ja sen merkitykseen. Tässä mielessä tulen tekemään tarkistuksia useisiin kohtiin. Kohdasta C. Olen yhtä mieltä siitä, että on toivottavaa, että ryhdytään kollektiivisiin toimiin, mutta olen myös sitä mieltä, että jossakin kiireellisissä tilanteissa meidän olisi toimittava, vaikkei konsensusta saataisikaan aikaiseksi. Malin kohdalla nähtiin kyllä, mitä se voi merkitä. Sitten kohta E. Minun mielestäni ei voida pyytää, että jäsenvaltiot tukisivat sellaisia tavoitteita, joista ei ole vielä sovittu. EUlla. Niin kyseessä on turvallisuusneuvoston paikka EUlla. On toki hyvä, että rohkaistaan jäsenvaltiota pääsemään konsensukseen pitkällä aikavälillä. Sitten kohta F. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että meidän olisi vahvistettava YK yleis kokouksen status. Sitten kohta L, jossa viitataan Syyriaan. Mielestäni haluan pyytää, että yhteisön säännöstöä kunnioitetaan ja että nykykriisissä sitä sovelletaan kaikkiin. Sitten kohta M, siinä viitataan Maliin. Mielestäni siinä keskitytään liikaa kriisin sotilaallisiin näkökohtiin. Olen sitä mieltä, että tähän voitaisiin lisätä demokraattiseen siirtymäkauteen ja poliittiseen prosessiin liittyviä kohtia. Sitten asekauppasopimuksesta olisi muistettava sopimuksesta, johon päästiin viime viikolla, jotka päättivät viime vuosina käydyt neuvottelut. Sitten kohta P. Uskon, että tähän olisi lisättävä vuoropuhelu ihmisoikeuksista. Se olisi tapa, jolla voidaan vahvistaa suositusten toteuttaminen ja täytäntöön paneminen eh, tämän Universal Periodic Review yhteydessä sitten mitä yleiskokouksen pöytäkirjasta kaikki nämä kommentit todellakin esitän vielä myöhemmin tarkistusten muodossa. Last intervention. Paljon kiitoksia edustaja Viimeisenä tässä kohdassa edustaja Monissa. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin esitellä herra Lambsdorffia erityisesti siitä tavasta, jolla hän on johtanut työryhmää ja kuinka sujuvat suhteet hänellä on ollut Euroopan unionin edustajien YKssa. Haluaisin kiittää myös näistä hyvistä kokouksista no, YKssa. Haluaisin pala- palata siihen, mitä herra Preda juuri sanoi. On todella tärkeää, että neuvosto kertoisi parlamentille näistä suosituksista, että siihen liittyisi seurantaa, että tietäisi, mitä yleiskokouksessa tapahtuu. Muuten käy niin, että teemme erilaisia suosituksia vuodesta toiseen ja usein niistä ei ole mitään hyötyä. Tois, toisinaan Suosituksia toistetaan vuodesta toiseen. Ja välillä tehdään aivan kokonaan alusta uudesta, uusia suosituksia. Mielestäni meidän pitäisi olla johdonmukaisia siinä, mitä pyydämme jäsenvaltiolta ja EU-ta YKssa, mitä parlamentti noilta taholta pyytää. Haluaisin mainita muutaman kohdan, josta teen vielä tarkistuksia. Ensinnäkin Euroopan unionin globaalina toimijana tätä olisi korostettava, niin olemme aikaisemmin tehneetkin jo, mutta siitä ei ole ollut juurikaan seurauksia. Nimittäin olisi tärkeää, että Euroopan unionin toiminta olisi paremmin koordinoitua G-ryhmissä ja YK-järjestelmässä. Yleisö kokouksen istuntoa 67 varten viitattiin tähän asiaan, mutta se kuitenkin katosi tämän vuotisesta asiakirjasta ilman, että mihinkään tuloksiin aikaisempana vuonna päästiin. Turvallisuusneuvostosta mehän tiedämme, mikä on jäsenvaltioiden kanta, mutta tiedämme myös, mikä on Euroopan parlamentin kanta. Se on useaan kertaan hyväksytty muun muassa silloin, kun hyväksymme mietinnön, joka koskee monen keskisyyttä ja jossa puhutaan puhuttiin juuri näistä asioista, joista tässäkin puhutaan. Toisin sanoen tavoitteena on Euroopan unionin paikka turvallisuusneuvostossa. Se on pitkäaikainen tavoite Euroopan unionille ja mielestäni se on pidettävä näin riippumatta siitä, mikä on jäsenvaltioiden kanta. Tiedämme jo, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole tästä yhtä mieltä. Sitten kohta, jossa käsitellään turvallisuutta, olisi jälleen mainittava turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325-2000 koskien tasa-arvoa ja humanitaarista apua ja aseista riisuntaa, mobilisaation lakkauttamista ja kotouttamista. Sitten kohta N asesopimuksesta se olisi ehkä päivitettävä ottaen huomioon viimeiset saavutukset, eli tämä sopimus YKssa sitten ihmisoikeudet ja oikeusvaltiokysymykset. Minusta meidän olisi palautettava tänne viittaus YK yleissopimukseen korruptiota vastaan vuodelta 2005. Korruptiota pidetään yhtenä ihmisoikeusrikkomuksena ja meidän olisi pyydettävä, että korkea edustaja ottaisi Euroopan unionin tasolla käsittelyn toimintasuunnitelman suunnitelman niin, että toteutettaisiin YK suosituksia ja jotta pyrittäisiin edistämään eh, YK yleissopimusta ja jotta myös nähtäisiin, missä mennään jäsenvaltioiden ratifiointiprosessissa. Sitä olisi puolustettava YKssa. Lisäksi on joitakin tarkistuksia, joita tulemme tekemään, ellei yksi ryhmän jäsen Jolainen oli jo esittänyt. Nämä ovat tärkeitä asioita, ole niistä täysin yhtä mieltä. Nimittäin seuraavat kysymykset. In, ihmiskuntaa vastaan, vasta, ihmiskuntaa vastaan tehdyt rikkomukset, ympäristörikokset, oikeuspuitteet, joilla tämän tyyppisiä rikoksia vastaavainen rangaista. Sitten se, kansainvälisen rikostuomioistuimen eh, toimintamahdollisuuksien parantaminen ja yleisesti ottaen ympäristökysymysten vahvistaminen, mukaan lukien nämä konkreettisimmat seikat, jotka tässä mietinnössä on mainittu. Joka tapauksessa toimitamme nämä kommentit tarkistusten muodossa ja onnittelut herra Lambsdorffille. Paljon kiitoksia edustaja Munis. Aleksander, haluatko käyttää vielä loppupuheenvuoron? Hän on puheenvuoro. Ja, also vielen Dank. Niin, kiitos paljon. Ensinnäkin ystävällisistä sanoista liittyen työhöni. Varmasti ihan hyvin sopii se, että tehdään vielä tarkistuksia. Käymme ensimmäistä keskustelua nyt vasta. Christian Predan puheenvuoron. Me viime vuonna keskityimme suosituksissa ja matkan aikana demokratian tukemisajatukseen. Ja tällä kertaa halusimme keskittyä enemmän oikeusvaltioperiaatteisiin. Jos nyt tuntuu siltä, että tämä on epätasapainossa teidän mielestänne, niin sitä voidaan ehkä oikaista, mutta painopisteen pitäisi olla oikeusvaltion periaatteessa Malin osalta esimerkiksi demokraattisesta siirtymästä. Voidaan varmasti jotain sanoa. Maria ja Christian Preda molemmat sanoivat, että totta kai päivittäminen on tarpeen. Asekaupan osalta se on kiistatonta. Näin tehdään joka tapauksessa. Sopeutetaan vain tekstiä yleiskokouksen päätökseen tästä kysymyksestä. Uskoakseni kanta, joka joillain jäsenvaltioilla meillä on, kun puhutaan turvallisuusneuvoston uudistuksesta. Ranska ajattelen erityisesti, mutta myös yhdistyneestä kuningaskuntaa. Tämä ei voi olla este sille, että Euroopan parlamentti toimii Euroopan unionin etujen mukaan ja edustaa edelleen sellaista kantaa, joka selkeästi osoittaa, että toivomme Euroopan paikkaa. Tämä keskustelu tulee yhdistää keskusteluun suuremmista uudistuksista turvallisuus- ja puolustuspolitiikan osalta. En ajattele tässä parin vuoden aikajanalla, vaan viiden, kymmenen tai viidentoista vuoden aikaa, jolloin uudistetaan ulkoturvallisuuspolitiikkaa. Jollainen tarkistus, jos sen nyt oikein ymmärsin, liittyy siihen, että ympäristörikokset luokiteltaisiin pitkälti myös rikoksiksi ihmisyyttä vastaan. Tämä on normatiivista, hyvin mielenkiintoista keskustelua, jota mielelläni käyn. Ja kun ensi kerralla mietinnöstä keskustellaan, voisimme ehkä syvällisemmin keskustella tästäkin aspektista, koska mielestäni todella on ympäristörikollisuutta, joka voisi mahdollisesti kuulua tuohon luokkaan. Joka tapauksessa mielelläni keskustelen mietinnöstä edelleen. Odotan mielenkiinnolla tarkistuksia ja Toivon, että saamme hyvän suosituksen lopuksi. Mitä aikataulun tulee? Christian Preda mainitsi tämän. Minä olen tässä vähän sihteeristönkin käsissä, mikä tässä on mahdollista ajatellen täysistuntojen esityslistoja. Voimme me tämän nopeamminkin hyväksyä, mutta ehkä voimme vielä palata tuon aikataulun Kiitos. Paljon kiitoksia vielä kerran, Alexander. Haluaisin sanoa, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 18. huhtikuuta torstaina kello 12, eikä 11. päivä. Ei 11. päivä, vaan nyt 18. huhtikuuta. Anna, halusitko ottaa puheenvuoron tästä aiheesta? Port, uh, haluaisin vain ilmaista tukeni kollega Lambsdorffin sanomalle. Uh, tämän parlamentin kannasta siitä, että Euroopan unionille tulee olla YK turvallisuusneuvostossa oma paikkansa. Tämä on erittäin tärkeää. Euroopan unioni ei voi olla globaali toimija, ellei se aja uudistusta turvallisuusneuvostossa ja sitä, että sillä olisi oma paikkansa turvallisuusneuvostossa. Mielestäni tässä olisi valtavaa potentiaalia. Näin voisimme aloittaa reformin, joka ei muutoin koskaan pääse liikkeelle. Haluaisin myöskin tukea Maria Munisin sanomaa siitä, että meidän tulisi viitata tässä korruption vastaiseen yleis, YKn yleissopimukseen ja tarpeeseen toimeenpanna sitä jäsenmaissa. Tämä on erityisen tärkeää koska yksi suosituksissa tässä YK on korruption vastaisessa yleissopimuksessa on se, että laittoman rikastuttamisen eh, estäminen. Tämä on erittäin tärkeää. Tämä nykyinen talous- ja finanssikriisi liittyy siihen suureen korruptiotasoon, joka on ollut vallalla – erityisesti sellaisten poliitikkojen parissa, joilla on ollut suuria taloudellisia intressejä. Tämä äh, rikastuttaminen mielestäni meidän tulisi olla tässä hyvin tarkkoja, että olisimme samoilla linjoilla valiokunnan äh, päätösten kanssa ja Roy Ali valiokunnan päätösten kanssa. Meidän tulisi olla tässä hyvin selvä sanoisia ähm, ensi vuonna neuvoston edessä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Gomes. Näin päätämme tämän esitysestän kohdan käsittelyn ja voimme siirtyä äänestämään. Aina päätöslausumaesitys entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta vuoden 2012 edistyskertomuksesta. Esittelijä Richard Howitt Edustaja Howitt, haluatteko sanoa jotain ennen äänestystä? Olkaa hyvä. I'll just say... Hyvin nopeasti pari kolme asiaa. Ensinnäkin jäsenet... Äh, niin, anteeksi. Minä puhun nyt. Jäsenet muistavat, että me lykkäsimme tätä äänestystä ähm, Skopien poliittisen kriisitilanteen vuoksi ja äh, täällä on erittäin hienoa, että meillä on entinen puhemies paikalla ja minä hänen ja komissaari Fyylen kanssa ähm, neuvottelimme ja rohkaisimme neuvotteluja Skopjessa eri poliittisten puolueiden välillä ja jäsenet täällä tietävät, että tulos oli menestyksellinen ja saimme sopimuksen aikaan suurempien puolueiden välillä tuossa maassa. Emme joutuneet boikottiin ja sitten näitä kysymyksiä, joita ähm, parlamentissa on käsitelty, äh, saatiin 24.12. ratkottua mielestäni erittäin oikea päätös lykätä tätä äänestystä. Äh, toimintamme me on ollut menestyksellistä. Ja tämän sopimuksen lisäksi minähän lähetin tämän tekstin kaikille äh, jäsenille. Sovimme, että ähm, me kävisimme tämän äänestyksen. Ja tässä tarkoituksena on aikaa saada positiivinen, tehokas puitteisto. Puitteisto on avoin sana tässä. ja sanat varmastikin haluavat sopimuksen aikaan. Toisekseen sitten toinen kierros ähm, vaaleissa tässä maassa järjestettiin eilen. En voi nyt tästä äh, keskustella, mutta meillä on ähm, tarkkailijoiden ensimmäisiä havaintoja. Voimme käsitellä niitä myöhemmin. Sitten haluaisin myöskin kertoa, että komissio on laatinut aikataulua korkean tason neuvottelulle todennäköisesti alkaen ensi viikolla. Tässä pyritään aikaan saamaan tällainen väliraportti, jota neuvosto on pyytänyt. Eli äänestys on erittäin oikea-aikainen maan tapahtumien suhteen. Äh, mitä konsensukseen tulee, minä en usko, että tässä on oikea äh, hetki käydä yksityiskohtia läpi, mutta haluaisin kiittää varjoesittelijöitä. Saimme melko nopeasti äh, yhteisymmärrystä aikaan eri ryhmien välillä. Ja minä tunnustan kyllä asioiden monimutkaisena, kuten monet kollegat eri ryhmistä, mutta uskon, että olemme tässä saaneet aikaan mahdollisen parhaan pohjan äänestykselle. Kiitoksia. You and president. Kiitos paljon. Onnittelen teitä puhemies Busekia siitä, että menestyksekkäästi yhdessä komission jäsenen Fyylen kanssa saitte neuvoteltua Skopjessa ja purettua pattitilanteen opposition ja johtavien puolueiden välillä, jotta neuvottelut voivat jatkua. Ennen kuin äänestämme, I'd like to give the floor to... Uh, Antaisin puheenvuoron edustaja Janakulle. Je vais retirer mon amendement. Puheenjohtaja vedän pois tarkistukseni numero 44. okay, it's noted. Selvä. Se on kirjattu muistiin kolmannella sivulla. Ja vielä yksi puheenvuoro Κουμουτσάκο, ο Καδά. Κύριε Πρόεδρε, ε, η έκθεση... Η... Puheenjohtaja, mietintöä ja siitä äänestämistä on lykätty poliittisten tapahtumien takia kyseisessä maassa. Haluaisin pyytää, Pekka kysyä, onko tämä ennakkotapaus voitaisiinko tällaista käytäntöä käyttää muissakin mietinnöissä, joista aikanaan voitaisiin äänestää silloin, kun mietinnössä käsitellyissä maissa on poliittista epävarmuutta. Onko kyseessä ennakkotapaus vai yksittäistapaus? Voidaanko ajatella, että kun käsittelemme mietintöjä, jotka käsittelevät tiettyjä maita, ja kun on suunniteltu, että äänestetään tiettynä päivänä, mutta kun maassa on, kyseisessä maassa on jonkinlaista kielteistä kehitystä, niin voidaanko jälleen lykätä äänestystä siihen asti, kunnes nämä sisäiset poliittiset kysymykset normalisoituvat? Onko tämä nyt todella ennakkotapaus? Mr. Komotsakos, I think we are here political institutions and if we have a political agreement on... Niin, me olemme poliittinen toimielin ja voimme sopia näistä asioista ja toimia sopimustemme mukaisesti. Haluatteko tekin puheenvuoron? Alexander, pyydän puhumaan lyhyesti. Ensinnäkin ei ole mitenkään kovin epätavallista, että jos poliittiset ryhmät sopivat, että poliittinen tilanne on jossain maassa sellainen, että on järkevää äänestää myöhemmin, niin tehdään niin. Valiokunta voi päättää aivan kuten haluaa. Toiseksi Richardille kysymys. Tarkistus yksi tässä puhutaan makedonialaisesta ja virallisesta nimestä vain kerran. En tiedä, miksi tämä nyt pitää tehdä. Onko tässä poliittinen tausta vai kuinka? Me olemme juuri aloittamassa äänestyksen, sanoi puheenjohtaja. Niin, mutta englanniksi saimme tämän nyt tunti sitten. Tässä on suulliset tarkistukset ja kompromissit, kun keskustelimme täällä Islannista. Ja näin nyt tarkistuksen yksi. Ei tässä ole ongelmaa. Halusin vain tietää, miksi se on meillä tässä. Onko se poliittinen vai lähinnä toimituksellinen tarkistus? Kompromissi. Kompromissitarkistukset ovat kompromisseja ja varjoesittelijät ovat olleet niitä sopimassa. Hauet voi varmasti vastata. Lyhyesti Aleksandro ja viime vuonna paikalla olemattomat kollegat. Tässä tosiaan aivan tarkasti edellistä. Vaarana on se, että parlamentti nähdään puolueellisena sen sijaan, että se tässä haluaisi tukea reilua päätöslauselmaa. Molemmin puolen ihmiset halusivat mahdollisimman paljon käyttää tätä sanaa Makedonia tai makedonialainen. Viime vuonna minä pyrin välttämään tätä, jotta teksti olisi rakentava sellainen, ettei se vaikuta puolueelliselta. Ja sitten saimme aikaan molemmat ja kaikki olivat ärsyntyneitä. Meidän tulisi, eh, tuli eh, tässä virallinen oikea termi, kutsumatapa, eh, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, joka oli YK sopimuksen mukainen sitä käyttää ja myöskin makedonialainen on tämän sopimuksen mukainen. Ja me käytämme tätä sanaa nyt vain kerran ja pyrimme näin välttämään kiistan viime vuonna. Tämä toimii ja toivottavasti tämä toimii nytkin. Paljon kiitoksia edustaja Howitz. Toivon, että voimme nyt äänestää. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 25 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana kompromissi 6 puolesta suullisen tarkistuksen yksi kerran puolesta vastaan tyhjää hyväksytty suullisen tarkistuksen yksi kerran Tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää Tämän tarkistettava. äänestys tarkistus 71. Close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty 28 puolesta. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se, tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan ja suullinen tarkistus kaksi ja suulliseen tarkistukseen hetkinen vain. Siihen on vielä yksi lisäys, josta on sovittu esittelijän kanssa ja haluaisin lukea tämän ehdotuksen ensimmäisen virkkeen jälkeen. Vaatii uudelleen, että yhteen yhteisiä tapahtumia on voitava yhdessä juhlistaa muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa. Tästä on sovittu esittelijän kanssa. Äänestetään tästä äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty suullisten tarkistusten kerran. Seuraavana tarkistus 76 puolesta. Vastaan tyhjää. En nähnyt vastaan. Ei kukaan. Tyhjänä hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta. Anteeksi. Tarkistus 182 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 80 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneäänestys. Should I close the vote? I don't know what is this. Yeah, please close the vote. So there's one, one more in favor, so it's adopted. It's adopted. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestys, tarkistus 81. 81. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 93 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Identtiset tarkistukset 94, 5, 6 ja 7 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä tuo toinen osa tarkistusta 100. Okay. Please close the uh, vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 117. Anteeksi, esittelee havut. Uh, the European Commission contact... Euroopan komissio oli yhteydessä sihteeristöön tänä aamuna. Te teknisen tarkist- tarkennuksen suhteen liittyen tähän. Minä luen tämän nyt. Tämä, tässä pyritään olemaan korrekteja. Jatkuvat ponnistelut julkisissa ja siviilipalveluissa ja hallinnollisissa palveluissa liittyen erityisesti lakiin liittyen viranomaisiin ja sitten tässä lainitaan, lainataan näiden lakien nimet ja jatkuu kuten alkuperäinen teksti läpinäkyvyys, tasapuolisuus ja oikeudellisuus hallinnossa, anteeksi, niin tämä oli jo alkuperäisessä tekstissä, eli nämä ensimmäiset kolme riviä tässä muutetaan. Toistanko nämä vielä? Ei. Hyvä. Toivottavasti tämä oli selvää. Somebody against, then let's, let's vote. Jos ei kukaan vastusta, niin äänestetään. Tarkistus 117, niin kuin Estelle Hauit ehdotti puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytty 122 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 127 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 128 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 129 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää. Tämä on tarkistettava. Koneäänestys. Apoche. Please uh, close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 146 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 147 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 150 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 151 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 152 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty, anteeksi, Hyväksytty 153 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 154 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 155 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 156 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 157 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 159 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 160 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 161 puolesta, vastaan tyhjää. Uskoakseni hylätty, mutta ehkä voisimme tarkistaa. Hmm. Please close the vote here. Yeah, Reject. Hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 163 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 164 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 165 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 166 koneäänestys. Please close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kyllä se on hyväksytty. 166 on hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää Tuo pitäisi myös tarkistaa 173 koneäänestys. Please show the results. It's rejected. Hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 175 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta ja hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta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 13 ykkösen. Ei sosialistit eivät hyväksy, joten 13 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 15 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 16 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 3 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hyväksytty. Ja nyt koneäänestys, loppuäänestys päätöslauselmasta. One more colleague. Please. So the draft motion of... Päätöslauselman luonnos on hyväksytty 38 puolesta. 38.13 Onnittelut ja kiitokset esittelijälle tehdystä työstä, hyvästä yhteistyöstä ja äänestys päättyy. I would like to uh, suspend the... Haluaisin keskeyttää kokouksen kello 17.30 asti, jolloin erityislähtilös Romano Prodi tulee paikalle. Noin viisi minuuttia siis. Colleagues, let us... Kollegat, aloitetaan. Keskustelu. Herra Romano Prodin kanssa. Hän on Ykon Sahelin alueen erityislähettiläs. Keskustelemme hänen kanssaan YK syyskuussa esitti Sahelin strategiansa. Tiedämme myös, että EUlla on oma Sahelin strategiansa, joka taitaa olla vuodelta 2010, joten meidän täytyy varmasti harmonisoida nämä strategiat. Minulla on ilo kertoa, että kollega Panserin aloitteesta hän on alueen valtuuskunnan puheenjohtaja. Näin meillä on vieraina Algerian parlamentin ulkoasian valiokunnan puheenjohtaja Belabas Belkakem Fawzi Akabi Libyasta, Ali Kebiri Marokosta ja Saud Deran Tunisiasta. Anteeksi, Libyan vieras ei olekaan paikalla. Hän joutui peruuttamaan ihan viime hetkellä. Minun on kerrottava, että valiokunnan puheenjohtaja Brock on juuttunut liikenteeseen jossain päin Saksaa Tämä liittyy varmasti siihen, miten valtavasti on tuota taloustoimintaa siellä Saksassa. Tänne olisi rennosti päässyt kyllä, mutta joka tapauksessa annan puheenvuoron Romano Prodille. Hän voi alustaa noin 10 minuutin ajan ja sitten lähdemme keskustelemaan. Kiitos oikein paljon, teillä on puheenvuoroa. Prima tutto, tutto eh, vi ringrazio di aver Kiitän kutsusta. Olen hieman liikkottunutkin paluustani Euroopan parlamenttiin. Mieleeni tulee nuoruuden vuodet. Stasera io questi pochi minuti per... Minulla on nyt tänä iltana muutamia minuutteja aikaa kertoa teille hyvin lyhyesti Sahelin tilanteesta. Erityisesti haluaisin viitata Maliin. Mutta kuitenkin halusin käsitellä tätä aluetta nyt laajemmin, enkä puhua pelkästään Malista. Kuten tiedätte, Sahel on erittäin laaja alue Atlantin mereltä Eritreaan asti. 50 000 kilometriä pitkä ja tuhansia la- leveä. Siellä on maita, kuten Mauritania, Burkina Faso, Niger, Chad ja Mali. Näitä käsittelisin nyt Malin pidän tässä puheeni keskuksessa. Aivan lyhyesti haluaisin todeta, että olen aina ollut tarkkaan seurannut rauhanprosesseja, mutta on aivan selvää alusta asti, että, että Ranskan väliin tulo oli välttämätön, koska maa oli todella murtumisen partaalla, kun ääriliikkeet lähtivät etelään Bamakkoon, niin nähtiin kyllä, kuinka välttämätön Ranskan välintulo oli. Välintulo ratkaisi osan ongelmista, mutta ei se tietenkään ole ratkaissut vielä tulevaisuuden järjestelyä ja sitä, kuinka muulla kuin sotilallisella tavalla voitaisiin Sahelin kysymyksen ratkaista. Ranska aikoo vetäytyä ja jättää ähm, Afrikan joukoille tehtäväksi maan vakauttamisen. Tällä hetkellä äh, YKssa keskustellaan siitä, kuinka tulevaisuudessa nämä sotilaalliset kysymykset järjestetään. Kuten sanoin, ongelma ei ole ainoastaan sotilaallinen, vaan on käsiteltävä myös poliittisia kysymyksiä. Erityisesti pohjoisen asukkaat ovat pitkään tunteneet olevansa syrjässä sekä poliittisesti että taloudellisesti ja näin ollen meidän olisi nyt aivan alusta asti aloitettava sovitteluprosessi. Sitä on aikaisemminkin menneisyydessä yritetty. Ei voi olla niin, että tämä olisi, ei voida, ei voida ajatella, että tämä olisi nykyhetken ongelma, vaan sillä on kyllä hyvin syvälle menevät juuret. Neuvottelupöytään pitäisi päästä mahdollisimman pian. Ja erityisesti on tärkeää, että annetaan takeet sille, että sen jälkeen kun neuvotteluissa on päästy tuloksiin, ne täytäntöön pannaan. Koska aikaisemmin kahteen kertaan on jo päästy sopimukseen, mutta sopimuksen jälkeen ei ole ollut minkäänlaista tahtoa pitää kiinni sopimuksen säännöksistä. Neuvottelut on nyt jo aloitettu. Vaalit on suunnitteilla heinäkuulle – Vaikeuksia on kyllä vielä paljon ja esteitä on tällä tiellä paljon, mutta on tärkeää, että prosessi alkaa välittömästi. Heinäkuu on varmasti dramaattinen vaihe tuolla alueella, koska silloin ilmastolosuhteetkin ovat hankalat, mutta kansainvälisen yhteisön on kuitenkin aloitettava vaaliprosessi niin, että vaalit voitaisiin mahdollisimman pian pitää. Sanoin, että tämä liittyy Sahelin alueen kokonaiskehityksen Kyseessä, kyseessä on yksi maailman köyhimmistä alueista, kun ajatellaan tuloja henkeä kohti. Sahelin maat ovat aivan listan hännän huippuna. Kuivuus on suuri ongelma ja elintarvikepula sen seurauksena. Vakava ongelma yhdistyneet kuningas, YK, yhdistynyt, kansa, yhdistynyt kansakunnat ovat laatineet strategioita neljällä akselilla. Ensimmäisestä puhuinkin jo rauha ja turvallisuus. Malissa toinen ongelma tai akseli koskee tätä inhimillistä vakautta, inhimillisiä ongelmia, joita konfliktista on seurannut. Pakolaisia on valtava määrä. Tilanne edellyttää humanitaarista apua hyvin laajassa mittakaavassa. 400-500 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään, eli niin, lähtemään kodistaan joko Etelä-Maliin tai naapurimaihin. Strategiassa tärkeimmällä, ase, tärkeimmällä siellä on alueen keski pitkän aikavälin pitkän aikavälin suunnitelma, että eikä se rajoitu ainoastaan yksittäisiin maihin joku pääsihteeri antoi minulle tehtävää, tämän tehtäväni antoi, että, että totesi, että mikään maa ei voi kehittyä eristyksissä. Koskaan ei ole laadittu koordinointua ja yhdennettyä kehityssuunnitelmaa näiden eri maiden välille. On tarkoituksena todella laatia suunnitelma, joka on kaikkien näiden maiden välillä koordinointi, koordinoitu ja niin, että tässä ei mitään maata alisteta toisille, vaan Sahelin maat kokoontuvat yhdessä ja olemme jo hahmottaneet, että mihin suuntaan kehitystä on saatava aikaan maatalous, kastelujärjestelmät, infrastruktuurialan kornointi, koulu ja terveydenhuoltosektorit. energia-alan kehitys, hajautettu sähköntuotanto. Tämä tietenkin edellyttää yhteistyötä maailman lahjoittajien välillä ja olenkin jo aloittanut vaelluksen eri maihin niin, että näin kävisi ja olen kyllä saanut vastakaikua pyynnöillinen. Mm, johtuen myös siitä, että pelätään terrorismia. Kun ajatellaan aikaisempia tilanteita Irakissa, Afganistanissa, Libyassa, aina ollaan oltu jakaantuneita ja Syyriassakin. Nyt kuitenkin Sahelin alueen osalta olen löytänyt yhteistä tahtoa toimia niin, että terrorismi ei saisi tältä alueelta voimia. Kansainvälisen yhteisön on tietenkin hyödynnettävä tätä myönteistä aaltoa. Ja haluaisin nyt päättää puheeni, en nyt ehkä optimistisesti, mutta kuitenkin maltillisen myönteiseen sävyn Afrikka ei ole enää sama kuin 7-8 vuotta sitten. Siellä on siemeniä, joita ei ole aikaisemmin nähty. Meidän tavoitteenamme ei ole saavuttaa mahdottomia tuloksia, vaan toimia niin, että Sahel voisi tehdä yhteistyötä ja päästä afrikkalaisen talouskehityksen alku, alkuun. Tämä on erittäin täsmällinen tavoite. Jatkossa voimme sitten katsoa, millaisia yksityiskohtia liittyy tähän kansainvälisen yhteisön strategian ja mikä on Euroopan unionin panos ollut jo nyt ja mihin se on sitoutunut tulevaisuutta ajatellen niin, että kaikki yhdessä pyrkivät tekemään työtä tämän tavoitteen edestä. eteen. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia teille Rabramannoprodi. Me olemme juuri palanneet alivaliokunnan puheenjohtajan kanssa matkalta alueella ja voimme sanoa, että tilanne on paljon monimutkaisempi kuin miltä se näyttää täältä käsin. Herra Danjan varmasti on perillä turvallisuustilanteesta, joka siellä on. Ranskat, Ranskan joukot valmistautuvat vetäytymään ja siirtämään Hafisman YK joukkoihin, YK sipien suojaan, mutta samalla valmistellaan myöskin vaaliprosessia ja kesäkuun vaaleja. Toivottavasti näin saadaan legitimiteettiä viranomaisille ja mahdollistetaan se, että maa voi lähteä rakentamaan sinne hallintoa. Pyytäisin nyt, että DV-valiokunnan kehitysvaliokunnan puheenjohtaja Jolie käyttäisi puheenvuoron ja hänen jälkeensä useat kollegat, mutta pyytäisin, että todella puhuisitte ainoastaan kaksi minuuttia. Kello käy täällä. Edustaja Jolie, olkaa hyvä. Much, Mr. Chairman, and thank you to Mr. Prodi. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Prodille siitä, että tulit tänne puhumaan meille ja jakamaan kantojanne. Kuten kaikki tiedämme, maalin tilanne on hyvin monimutkainen ja vaatii kattavaa syvällistä ratkaisua, että voisimme luoda pysyvää rauhaa. Viimeaikaisen levottomuuden jälkeen, kun 22. päivä maaliskuuta 2012 sotilasvallankaappauksen jälkeen islamistit valtasivat alaa Ranskan väliintulon jälkeen. AFISMA ja EUTM Mali ovat onnistuneet toimimaan, mutta turvallisuustilanne on yhä epävarma. Vuonna 2013 keskitymme Malin uudelleen rakentamiseen sellaisella tavalla, joka tekee mahdolliseksi malilaisten ottamaan ottaa itse hoitaakseen nykyisen kriisin ja turvallisuustilanteen niin, että kaikki Malin kansalaiset voivat osallistua poliittiseen ja taloudelliseen elämään. Kuinka Euroopan unionin turvallisuus- ja kehitysstrategia Sahelin alueella on sopeutunut näiden Ranskan intervaatioiden hyötyjen vakauttamiseen, turvallisuuspuitteiston vahvistamiseen ja maa, vaalien valmisteluun maalissa, kuinka voitte varmistaa sen, että kun sotilaallinen operaatio on ohi ja Ranskan joukot vedetty pois, turvallisuus, hyvä hallinto yhä saavat tukea Marin, Malin hallitukselta. Mitä johtopäätöksiä voisimme tästä kriisistä vetää tulevaisuutta ajatellen, jotta voisimme parantaa politiikkaa strategioita ja parempaa koordinaatioita koordinaatiota sekä nopeuttaa kansainvälisiä välintuloja. Euroopan unionin koulutusoperaatio on tärkeä väline, kun haluamme vahvistaa pitkän aikavälillä Malin armeijaa ja demokraattista siviilihallintoa. Mitä muuta Euroopan unioni voisi tehdä tämän reformin tukemiseksi turvallisuusalalla, oikeus, alalla oikeusvaltion tukemiseksi ja parlamentaarisuuden tukemiseksi, jotta voisimme varmistaa sen, että turvallisuusjoukot Malissa eivät uhkaa pitkän aikavälin työtä vakauden ja taloudellisen kehityksen saralla. Sitten viimeinen kysymys. Mitä toimia tehdään, jotta dialogia voitaisiin tukea kansallisen ähm, jälleen rakennusdialogin puitteissa. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Danjan saa puolustusturvallisuusalivaliokunnan puheenjohtajana puheenvuoron ja hän oli puheenjohtaja kun valtuuskuntamatkalla käytiin vähän aikaa sitten. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Brodi tästä esityksestä. No, se on hyvin pitkälti samoilla linjoilla kuin oma kertomuksemme Malissa ja Nigerissä tekemän matkan jälkeen. Malissa äh, Sidmil on huomionarvoista se, että riskit ovat valtavia. Edistystä on kyllä tapahtunut, äh, sotilaallista edist, sotilaallisia onnistumisia on kyllä tapahtunut, mutta ne eivät merkitse mitään, mikäli emme pysty sitoutumaan pitkällä aikavälillä poliittiseen toimielimelliseen edistykseen, jolla voitaisiin paikata Malin instituutioiden täydellinen sortuminen. On todella hätkähdyttävää, kun katsotaan Bamakossa esimerkiksi tapasimme hyvin merkittäviä henkilöitä, mutta he ovat nyt täysin jääneet irralleen maan institutionaalista rakenteista. Tämä on aivan päätä huimaava tyhjiö, kun ajatellaan, no, miten valtavia taloudellisia, poliittisia ja vaaleihin liittyviä haasteita maalla on edessään. Tekin puhuitte vaaleista ja me mm, olemme todella huolissamme eh, siitä, kuinka nämä eri aikataulut sopivat yhteen. Ymmärrän kyllä ja on hyvin tervettäkin se, että Ranska haluaisi pian palauttaa joukkonsa kotiin, ainakin suuremman osan niistä. Eihän Ranskalle kuulu vakauttamisoperaatiot, jotka venyvät vuosien pituiseksi. Kuitenkin kun nyt yhtä aikaa nopeasti vetäydytään ja samalla nopeasti halutaan pitää vaalit ja aloittaa vuoropuhelu, joka tulee olemaan hyvin vaikea ja monimutkainen, niin tuntuu hyvin vaikealta, että tämä kaikki onnistuisi. Siihen liittyy suuria riskejä enemmän kuin mahdollisuuksia. Minua myös hämmentää tämä sekaannus eri toimijoiden välillä. Meillä on 15 erityislähettilästä, YK edustajaa, Euroopan unionin edustajia, union, Afrikan unionin edustajia, erilaisia eri tasossa olevia sotilaallisia johtajia. Tämä kaikki aiheuttaa suurta sekannusta, mikäli emme pysty Bamakossa ja kentällä koordinoimaan toimintaa paremmin. Meillä me oli toki toivoa matkallamme, mutta voi olla, että matkamme jälkeen olimme vielä enemmän huolissamme kuin lähtiessä. Haluaisin kuulla, mitä te ajattelette näistä eri aikatauluista ja niiden yhteensopimisesta. Minun käsittääkseni todella tähän liittyy paljon riskejä. Kyllä tarvitaan vaaleja varten ja poliittisille instituutioille auktoriteetin antamiselle paljon poliittista tahtoa, mutta me tarvitaan myös realismia, realismia ja se edellyttää varovaisuutta. Gomes, please, for two. Paljon kiitoksia edustaja Gomes, kaksi minuuttia. Herra Prodi, minulla olisi teille kysymys. Mitä toivoisitte EUta tällä hetkellä? Arvioitte varmastikin, mitä YK tarvitsee, voidakseen johtaa tätä valtavaa moniulotteista ponnistusta siellä alueella, kuten sanoitte. Voisinko pyytää teitä kertomaan parlamentille, kun voimme teitä auttaa, kuten tiedätte, miten voitaisiin huolehtia siitä, että EU antaa kaiken tarvittavan, enkä ajattele ainoastaan rahaa tässä, vaan miehiä, osaavia miehiä ja naisia, jotta voidaan kehittää myöskin näitä poliittisia tehtäviä, joista puhuitte. Ja pyytäisin, että puhuisitte vähän enemmän myös siitä, miten näette ja arvioitte Malin tilanteen osana tuota aluetta – kun ajatellaan konfliktia siellä naapurustossa. Puhuitte siitä, että voidaan ajatella koko Sahelin aluetta, mutta tässä on yhteys Libyaan, Libyan tilanteeseen, tilanteeseen joka on peritty Rafin ajolta. Asekauppa, joka ei ole kunnolla valvinnassa. Entä tapahtumat, jotka juuri on nähty Keski-Afrikan tasavallassa, Nigerin ongelmat, etelässä Guinea-Bissauin ongelmat, järjestäytynyt rikollisuus, huumeet ja niin edelleen. Ja muut alueen konfliktit, Länsi-Saharan konflikti. Miten näette nyt näiden konfliktien vaikutuksen Sahelin alueeseen? Paljon kiitoksia. Minun on sanottava ennen kuin seuraava puhuja saa puheenvuoron, että meidän täytyy päättää puhujalista edustaja Busek viimeisenä, koska meidän on annettava Petra Prodille myös mahdollisuus vastata. Edustaja Vaikea, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Hyvää päivää puheenjohtaja. Presidentti sanoisin, on oikein mukava, että olette täällä tänään puhumassa tästä alueesta, johon liittyy niin paljon ongelmia. On tärkeää, että on tasapainoinen lähestymistapa tähän. Nyt siirryn slovenian kieleen. E, strinjam se z vami, gospod, gospod... Olen samaa mieltä teidän kanssanne. Puheenjohtaja, kun sanotte, että tämä alue on täynnä usein vanhoja ongelmia. Siellä on toki tilanteita on vaikea ennakoida, mutta haluaisin nyt viitata vanhaan problematiikkaan, johon myös kollega Komes viittasi. Sillä, sillä se saattaa le- levitä koko tällä alueella. Ja nyt tarkoitan länsi Saharaa, Marokon hallitus vähän aikaa sitten hääti Euroopan parlamentin jäsenten ryhmän, joka halusi tarkistaa objektiivisesti Länsi-Saharan ihmisoikeustilanteen. Mendes antoi puheenvuoroja Robert Kennedy sittenkin saimme puheenvuoron. Pohdinpa nyt, että Minurson operaatio onnistuisi, että ja se saisi mandaatin ihmisoikeustilanteen tarkistamiseksi Länsi-Saharan alueella. Tämä olisi hyvin tärkeä muussa tapauksessa ihmisoikeusrikkomukset ja alueen tilanne kaiken kaikkiaan heikkenee. Kiitos, edustaja Mattu. Yes. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi kaksi kysymystä teille, herra Brody. Ensimmäinen koskettaa tuoregeja. Tuoregit ovat vaeltava kansa, eivät vain malilaisia. Kuinka näitä tilanteen heidän suhteensa, kun kitkaa on olemassa? Mikä tuoregien selviämisen mahdollisuus tällä alueella on? Sen toinen kysymys, tärkeä rooli Malin diasporassa Euroopassa, erityisesti Ranskassa. Kuinka uskotte sen vaikuttavan kun otamme huomioon sen, että Malin diaspora tekee mahdolliseksi rahoituksen monille kansalaisille, jotka elävät Malissa. Kuinka te näette sen vaikutuksen, niin kuinka se liittyy näihin toimiin, joita Malissa tehdään ja Sailissa? Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Edustaja Charles Tannock. Puheenjohtaja. Raproli, minä olen parmi parlamentin esittelijä. Mietintö ei ole vielä valmiina, mutta aiheena ihmisoikeudet Sahelissa ja Länsi-Sahara on siinä mukana. Tämä on suuri haaste ottaen huomioon Algerian leirit ja tässä ei ajatella ainoastaan puolustusta ja turvallisuutta, mutta puhutaan siitä, että orjatyöstä puhutaan Mauritaniassa edelleen. Sarja-lakia käytetään Pohjoismallissa, katsotaan ihmis kauppaa, joka ikävästi nyt liittyy huumeiden ja aseiden salakuljetukseen ja kauppaan. Guinea Bissau, Nigeria, Annikolta Sahelin Al-Shabaabin tyyppisille järjestöille Somaliassa asti. Eli minkälainen rooli tällä hetkellä on Katarin kaltaisten maiden kanssa, jotka aseistavat edelleen alueella toimivia pelkään, että Katarin kaltaisista valtioista kulkeutuu sinne edelleen aseita. Ja kysymykseni kuulee myös, miten voidaan Tuaregien asemaa parantaa. MLAn toiminta järjen lisääntyy Ranskan välintulon jälkeen ja mikä on kantanne, kun ajatellaan EUn koulutushanketta, operaatiota ja näettekö Nigerin uranikaivosten olevan vaarassa – että jihadistit saavat ne käsiinsä ja voisivat uhata omia kansalaisiaan tällaisella likaisella pommilla. EUlla ja YKlla on haasteita valtioiden rakentamisessa tällä hetkellä. Jos ajatellaan euroalueen ongelmia, voimmeko oppia jotain myös tältä alueelta, kun siellä tuntuu olevan yhteinen vakaa valuutta, joka on linkitetty euroon. Miten siellä onnistutaan euroalueella ei? Thank you, Mr. Tanok. Kiitos edustaja Tanok. Seuraavana antaisin puheenvuoron vieraille ulkaisen valiokuntien puheenjohtajille, jotka vierailevat täällä. Tasavertaisesti antaisimme heille kaksi minuuttia puheaikaa. Herra Velkasen, annan teille sen puheenvuoron akkosjärjestyksessä. Olkaa hyvä. No, il Appuyez sur le bouton. Non. Oui, oui. Merci, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen oikein iloinen siitä, että saatoin ottaa vastaan tämän kutsun, jonka Euroopan parlamentti esitti, että voisimme keskustella tästä Sahelin alueen hyvin tärkeistä ongelmista. Olen aivan yhtä mieltä herra Prodin kanssa. Hän jo on ryhtynyt selvittelemään tätä vaikeaa tilannetta. Pali, Malin epävakauden syyt ovat tärkeitä. Syynä on terrorismi Sahelin alueella. Se on vaarantanut koko maan tilanteen ja nyt olisi päästävä eroon terrorismista tällä alueella. jos on, päästävä, jos on jos halutaan päästä eroon terrorismista, on tehtävä selvää sen rahoituksesta. terrorismia, ja sen rahoitus tulee asekaupasta, kiristyksestä ja myös huumekaupasta. Huumekauppa on saanut merkittävän aseman eh, Sahelin alueella. Se vaikuttaa jo moniin maihin. Omassa maassani viime aikoina on voitu lopettaa vuoden on, vo, on voitu 152 tonnia hasista takavarikoida viime vuoden aikana. Meidän on todella lopetet, tehtävä loppuu terrorismin rahoituksesta, jos halutaan terrorismista päästä eroon. Turvallisuus ja kehitys todella liittyvät toisiinsa, aivan kuten sanoitte, herra Brody. Vuonna 2011 oli korkean tason konferenssi, turvallisuuden ja kehityksen konferenssi, sitä kutsuttiin AG1, ykköseksi, ja nyt ollaan järjestämässä AG2, niin että voisimme uudelleen elvyttää tämän turvallisuuden ja kehityksen kumppanuuden tällä alueella. Herra Brody, sanoitte aivan oikein, niin, ja olen myös monien Euroopan parlamentin jäsenten kanssa yhtä mieltä siitä, että tällä alueella on edelleen suuria turvallisuushaasteita, ongelmat eivät ole vielä ratkaistu. Ja näette kyllä, että terrorismi on rajat ylittävää. Maani on joutunut kansainvälisen terrorismin hyökkäyksen kohteeksi se tähtäsi ne kaasunesteytyslaitosta viime kuukausina. Onneksi Algeria kantoi vastuunsa eikä suvainnut näiden terroristiryhmien pitää pankkivankkejaan eikä viedä niitä maliin ja käyttää niitä siellä kiristykseen. Kaikkien ulkorajojen turvaaminen on aivan keskeistä. Meillä on tässä asiakirja, jonka nimi on, jotka ovat päätelmät, jotka ovat tulosta koko maan, koko alueen maiden neuvotteluista, ja sen pitäisi nyt toimia pohjana – keskusteluille ja pohdinnoille. Poliittisista ratkaisuista Algeria on aina puoltanut poliittisia ratkaisuja Malin ongelmiin, mutta olisi tärkeää, että ketään ei suljeta pois dialogista. Kuten eräs Euroopan parlamentin kollega sanoi, Tällä hetkellä kurjuutta on paljon. Kuinka vo- on eh, eh, siis paljon eh, lähettiläitä. Kuinka voidaan näiden toiminta koordinoida? Mielestäni olisi myös tärkeää, niin kuin eräs eurooppalainen parlamentin jäsen sanoi, olisi tärkeää ottaa mukaan koko Libyankin kanssa, vaikka he ovat diasporassakin. Olisi perustettava viisaiden ryhmä, niin, että saataisiin aikaan ratkaisu, sillä tarvitsemme vahvan malin, malin, joka pystyisi tulevaisuudessa ratkaista itse omat ongelmansa. Tarvitsemme siis kestäviä ratkaisuja, jotta Mali saisi takaisin sen toivon, jota Malin kansalaiset odottavat. Kebiri eh, Kiitos. Herra Kebiri Marokosta. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Merci, Monsieur le Président. Je me présente, je suis Monsieur Ali Kibiri, président de la... Kiitoksia puheenjohtaja. Ali Kibiri, olen, olen Marokon parlamentin ulkoasian valiokunnasta. Hyvä puheenjohtaja, hyvä erityis lähettiläs ähm, YKsta, hyvät äh, Euroopan parlamentin kollegat. Haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta Marokon parlamentille niin, että voimme osallistua tähän tämänpäiväiseen keskusteluun, jo, jossa käsitellään Sahelin ja Saharan aluetta. Mielestäni tämä kokous on oikea-aikainen se sijoittuu erittäin hyvään hetkeen kolmesta syystä. Ensinnäkin on selvää, että turvallisuuden taso on heikentynyt alueella. Alueella, jonka alu, maantieteellistä ulottuvuudesta herra Prodi puhui, 5000 kilometriä suuntaan ja toiseen. Kyseessä on siis uhka, joka on maantieteellisesti hyvin, hyvin merkittävä. tällaisista ei ole nähty koskaan konflikteissa, joita tähän mennessä eteemme on tullut. Toinen syy on se, että uhka on moninkertainen. Terrorismi, uhka yhtäältä, toisaalta asekauppa on valtavaa ja huumekauppa on valtavaa. Siinä on mukana latinalaisen Amerikan maat, sieltä tulevat huumeet kulkevat näiden maiden kautta ennen kuin ne sitten ne päätyvät kauemmaksi lähinnä Eurooppaan ja sitten on myös ihmiskauppalaiton maahanmuutto. Kolmas syy on se, että tekijöitä on useita. Täällä on eri kansoja, eri järjestöjä, kuten Boko Haram ja Al-Shahab, jotka ovat liittyneet terrorismiliikkeisiin. Marokko on kiinnittänyt tämän alueen turvallisuuteen huomiota jo vuosia ja hyvin korkealla tasolla. Marokon valtionjohtaja Mohamed VI 31. heinäkuuta 2010 astuessaan toimeensa viittasi tähän selkkaukseen, mutta tietenkin häntä ei tuolloin kuunneltu. Marokko tietenkin kannattaa maiden territoriaalista integraatiota, kun separi, separatistinen liike nosti päätään Malin pohjoisosassa Marokko kannatti julkilausumaa, jolla puolletaan maan alueellista yhden, yhtenäisyyttä. Ranska on rohkeasti lähtenyt sotilaiseen toimintaan, jonka YK turvallisuusneuvosto legitimoi. Mukana olivat Ekovasin maat ja Ranska on tehnyt erittäin valtavaa ja kunnioitettavaa työtä. Sen ansiosta Mali on nyt vielä hengissä. Muussa tapauksessa tilanne olisi vielä dramaattisempi. Myös humanitaarisella tasolla Marokko on osallistunut ottamaan vastaan humanita- ähm, pakolaisia ja, ja se on myös myöntänyt 5 miljoonaa dollaria ECOWASin joukoille. Millä tavalla tähän tilanteeseen voitaisiin nyt vastata? Yksi ainoa valtio ei voi tähän vastata. On yhdistettävä koko alueen kaikkien maiden voimat. Tarvitaan yhteistyötä myös Euroopan unionin maiden kanssa niiden kansalaiset ovat näiden terroristien lempikohteita. Edelleen Maghrebin viiden maan integraatiosta on tullut nyt paitsi taloudellinen haaste, myös turvallisuuteen liittyvä haaste. Edelleen yhden ainoan valtion puuttuminen tai pienen maaryhmän asian puuttuminen ei riitä Marok on valmis antamaan, Marokko on valmis antamaan kokemuksensa Euroopan unionin ja kansainvälisen yhteisön käyttöön. Kiitoksia. Merci. شكرا على الاستضافة في هذا البرلمان Kiitoksia, kiitoksia siitä, että olette kutsuneet meidät puhumaan tänne parlamenttiin. Ja kiitoksia siitä, että kiinnittätte huomiota humanitaariseen tilanteeseen. Maaliskuussa sotilasvallan kauppaus Malissa vaikutti hyvin suurelta osalta siihen, että Sahelin alueella terrorismi voimistui. Tätä terrorismia ei voida rajata yhden maan rajojen sisälle. Kuten kollegani sanoi, terrorismi ei tunne rajoja. Terrorismi on ongelma nykyisin, tämä terrorismi ei kumpua ideologisista syistä, vaan on seurausta hyvin suuresta kriisistä, jota äh, ihmissalakuljetus ja huumeiden salakuljetus edustavat. Tämä on nykyisen terrorismin pohjaa alueella. Tilanne Malissa on arkaluontoinen siinä. Naapurimaat ovat mukana erityisesti Algeria ja myöskin Tunisia ja Libya. Tämän tyyppinen terrorismi erityisesti arabikevään ja vallankumousten jälkeen on tilanteessa, jossa vallankumoukset ovat tavalla tai toisella siihen vaikuttaneet. Ja tässä myöskin Libyasta lähtenyt asekauppa on vaikuttanut tilanteeseen, voimistanut terrorismin asettautumista alueelle. Me Tunisiassa tuomitsemme väkivaltaisuudet ja terrorismin ja haluamme ilmaista huolemme liittyen turvattomaan tilanteeseen Malissa ja humanitaarisen tilanteen taantumiseen erityisesti Pohjois-Malin alueella. Korostamme sitä, kuinka tärkeää on kunnioittaa Malin alueellista itsemääräämisoikeutta ja kieltää kaikki aseistautuneiden terroristiryhmien uhkaukset. Me tuemme Ranskan ja Euroopan unionin toimia, jotka ovat tarpeen, jotta ongelma voitaisiin ratkaista. Ja tämä hän tapahtuu Ranskan päätöksen seurauksena. Se on päättänyt vetää joukkonsa Malista ja me ymmärrämme tämän päätöksen hyvin. Uskomme, että todellista poliittista tahtoa on niin se on välttämätöntä, jotta voisimme saada aikaan ratkaisun, joka välttää kansalaisten kärsimyksen. Tässä kansainvälisten toimien legitimiteettiin liittyen uskomme, että meillä tulisi olla kansainvälisiä äh, toimia, jotka tekisivät mahdolliseksi ihmisoikeuksien tukemisen ja positiivisen kehityksen alueella. Haluaisin myös korostaa sitä, että Tunisia on sitoutunut tukien maiden kanssa rahoittamaan ja osallistumaan Malin jälleenrakennukseen ja Malin armeijan uudelleen rakentamiseen koulutuksen kautta. Tämä koulutus tehdään monivälisissä, monivälisten suhteiden kautta. Vaalit ovat pian tulossa ja meidän täytyisi tehdä ponnisteluja, jotta rauhanomainen ratkaisu voitaisiin löytää. Hyvin selkeä työohjelma tekisi mahdolliseksi siirtyä ongelmallisesta tilanteesta vakaampaan tilanteeseen. Kiitoksia. Puheenjohtaja, mikrofoni. Okei. Okay. <laughs> Eh, eh, la ringrazio di essere qui. Eh. Haluaisin kiittää teitä siitä, että olette täällä, herra Brodi. Puhuitte YK roolista. Minä haluaisin esittää jotakin huomioita jotta arvioisitte näitä poliittisesti. Kaksi kysymystä varsinkin haluaisin esittää. Ensimmäinen niistä on seuraava. Kun ajatellaan turvallisuuspolitiikkaa, jota on sovellettu alueella vuoden 2001 jälkeen, kaksoistornihyökkäyksen jälkeen. Onkohan niin, että se olisi saanut aikaan köyhtymistä, joka olisi nykyisten ongelmien syypäänä? Sitten toinen kysymys. Osittain Anna Gomez siihen viittasikin. Libyan tilanne. Missä määrin se on vaikuttanut Pohjoismalin tilanteeseen ja sen kärjistymiseen? Yhdessä kollegoiden kanssa olen sitä mieltä, että tarvitaan koordinoitua yhdennettyä strategiaa. EU yhdessä YK kanssa olisi kiinnitettävä huomio näihin, näille neljälle akselille, joihin viittaan lyhyesti. Ensinnäkin tarvitaan uusi Euroopan unionin naapuruspolitiikka. Sen olisi, ollut eri, olisi oltava erilainen menneisyyteen verrattuna. Silloin on tehty monia virheitä. näiden kolmen vierailijan maan sanojen, sanojen mukaan tarvitaan tiivimpää integraatiota Magrebin alueelle, jotta saataisiin vakautusta. Sitten on kolmas näkökohta, jota ei ole vielä korostettu, mutta mikä on mielestäni tärkeä, jotta voitaisiin vahvistaa demokratiaa koko tällä alueella. Nimittäin olisi vahvistettava parlamentaarista ulottuvuutta. Se on aivan ratkaisevassa asemassa. Lopuksi olisi tärkeää, nopeasti unohdettaisiin tällainen myöhäiskolonialistinen asenne. Joillakin Euroopan unionin jäsenvaltioilla vieläkin on tällainen asenne. Minusta meidän on tehtävä yhteistyötä, mutta halusin vielä kuulla teidän kantanne näihin kysymyksiin. Seuraavana puheenvuoron saa edustaja Salafranca. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnitella teitä siitä, että olette järjestäneet tämän kokoukseen, varsinkin kun mukana on puheenjohtajat näiden kolmen maan ulkoisiden valiokunnista. En voinut kuunnella herra Prodia, koska olin äänestämässä toisessa valiokunnassa, mutta toki haluan toivottaa teidät tervetulleeksi. Olet, hän on ollut ystäväni jo vuosikausia. Nyt haluaisin esittää teitä muutamia kysymyksiä Aikaisemminhan te olitte komission jäsen ja tämän parlamentin hyvä ystävä. Äh, nyt haluaisin tietää, millaisena näette Euroopan unionin roolin Sahelin alueella ähm, sen lisäksi, että annetaan koulutusta. Onko se riittävää niin, että alueen turvallisuus paranisi? Sitten toinen kysymys. Oletteko sitä mieltä, että uusi välimeripolitiikka on riittävä, että saadaan mukaan nämä eri elementit, joilla voitaisiin tukea alueen maita. Lopuksi herra Danjani linjoilla, oletteko sitä mieltä, että eri kansainvälisten järjestöjen toiminnat täydentävät toisiaan tai voidaanko ne yhdistää? Kiitoksia. Kollega Watson. Kollega Watson. Grazie, presidente. Vorrei anch'io... Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin eh, sanoa, että olemme oikein iloisia siitä ja ole onnekkaita, että meillä on näin kokenut henkilö kuin herra Romano Brodi tässä tehtävässä. Olen todella iloinen, että olette täällä kanssamme jakamassa ajatuksenne. Minä haluaisin vain esittää pari kysymystä, puheenjohtaja. Ensin, mitä Sahelin alueella voidaan tehdä, jotta voidaan parantaa kapasiteetin rakentamista terrorismin vastaisessa taistelussa, niin että voidaan tehdä yhteistyötä hallitusten kanssa, mutta myös tuetaan ja luodaan kansalaisyhteiskuntaa, jotta lisätään tietoisuutta tästä ongelmasta. Ja tekeekö, tehdäänkö tällä lailla nyt työtä? Toinen kysymys, siihen ei ole selkeä yksinkertaista ratkaisua, mutta kuinka pitkälti Romano Prodi uskotte, että ilmastonmuutos ja sen vaikutukset hankaloittavat tilannetta entisestään? Kiitos. Kiitos, edustaja Freda. Kiitoksia puheenjohtaja herra Prodi. Minulla on kysymys Malista. poliittista kriisiä edelsi, turvallisuuskriisiä, sotilainen kriisi. Nyt vakauttamisen aikana ajatellaan vaalien järjestämistä. Euroopan unioni edellyttää sitä ja toivomme, että EU-sta lähetettäisiin vaalitarkkailuvaltuuskunta. Millä tavalla arvioitte YK sitoutumisen vaaliprosessiin? norsulurannikolla johdin EUn tarkkailuvaltuuskuntaa ja silloin e- siellä YK oli päättänyt vaalien sertifioinnista. Oletteko te ajatelleet, että tällainen sertifiointi olisi mahdollista myös Malissa ja mikäli näin on, niin mikä olisi aikataulu? Olisiko siinä tapauksessa todella mahdollista järjestää vaalit heinäkuussa tai elokuussa? Puheenjohtaja mikrofoni. Uh, äh, Mr. Äh, Prodi, you know... Herra Prodi, tiedätte, että meillä on erilaisia tulevaisuuden näkymiä. Malin osalta EU on tehnyt vaikuttavan apupaketin, noin 8 miljardin euron paketin humanitaarista apua – ja sosiaalisen kehityksen tukemista toteutetaan tällä. Miten yhteistyö sujuu tällä hetkellä YK ja EUn välillä? Kun ajatellaan tämän paketin hallinnointia. Ja mitä muut kansainväliset toimijat tekevät Malin osalta? Hyvä. Italian. Mr. President, the floor is yours. Puheenjohtaja, teillä on puheenvuoro. But I spell in English if you want, you know, but... sen englanniksikin, jos haluatte. The commission, never in Italian. Komissiossa en kuitenkaan koskaan saanut puhua Italiaa, mutta tämähän on Euroopan parlamentti, odotetaan nyt eurooppalaisia sääntöjä. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Yritän nyt pitää kiinni aikataulusta. Tehtävä ei ole mitenkään helppo. Vastaan nyt lyhyesti, mutta kuitenkin varsin tyhjentävästi. Una prima serie domande iniziata proprio dalla... Ensimmäinen kysymys oli äh, parlamentin jäsen Jolilta. Hän puhui Euroopan unionin sitoutumisesta. Se on hyvin massiivinen. EU on sitoutuvat hyvin, sitoutunut hyvin voimakkaasti. Huhtikuussa sitoututtu tekniseen tukeen EUTM-operaatio koulutusta varten on alkanut Malissa. Se on hyvin merkittävä operaatio ja kestää 15 kuukautta. 200 kouluttajaa on mukana. Vuonna 2012 alusta alkaen EU on myöntänyt 115 miljoonaa euroa. Näin, tästä tuesta on suurta hyötyä, se on hyvin tärkeää, koska pakolaisten aiheuttaa asettamat tarpeet ovat suuria. Gutierrez puhui YKonkin tilastosta. Tämä on todella hyvin vaikea tilanne, koska vaikeuksiin on lisättävä myös muutkin maailman alueet. Nyt on mennyt vielä lisää 338 miljoonaa elintarviketukea ja on ja komissio on sitoutunut 660 miljoonan euron myöntämiseen vuosiksi 2007-2013. Tosin tämä hanke on nyt jäädytetty johtuen Malin sisäisistä jännitteistä – Mutta uskon, että nämä varat palaavat taas käyttöön ja se on hyvin tärkeää. Sitten uusi EUn edustaja Brisel, jonka toivon tapamani pian. Ja 15. toukokuuta järjestetään täällä Brysselissä Mali, Mali-konferenssi. Ja niin nyt haluaisinkin viitata yhteen vastalauseeseen, jonka esititte. Pitäkääpä varanne, koska minäkin tunnen, että vastuu on liian monimuotoista ja on vaikea koordinoida tehtäviä. Se on aivan keskeinen ongelma, johon haluan keskittyä. Minä pyrin nimenomaan siihen, että en ylitä hyvin täsmällisiä valtuuksiani pyrin tekemään yhteistyötä muiden vastuuhenkilöiden ja vastuutahojen kanssa. Tietenkin olen tiivissä yhteyksissä henkilöihin, joilla on erityisvastuuta YK sisällä, mutta vaan olen myös yhteyksissä Afrikan unionin vastuuhenkilöihin jatkuvasti, samoin kuin muihinkin edustajiin niin, että ei aiheutettaisi sekaannusta, vaan helpotettaisiin tilannetta. Tämä on hyvin tärkeää ja uskon, että YKlla on todella erityisvastuu tässä asiassa. Koordinointi on siis aivan ensisijaisen tärkeä. Sitten päästäänkin kysymykseen, jota melkein kaikki käsitteli, sovittu vuoropuhelu olisi saatava nopeasti aikaan Malissa. Muussa tapauksessa myös vaalitkin ovat vaarassa. En kannattanut alun perin nopeita, vaalien jär- nopeita vaaleja ennen Ranskan tuloa. Eihän vaaleja ja voida järjestää, jos ne jakavat maata entisestäänkin, mutta tässä yhdessä tilanteessa se on kyllä mahdollista ja on tärkeää, edesauttaa, että näin käy. Se ei ole mitenkään helppoa. Sisäisiä pankolaisia on valtavasti ja äänestysluetteloidenkin laatiminen on tässä tilanteessa merkittävä haaste. Uskon, että nyt on kuitenkin tehtävä se, mitä tehtävissä on, niin että vaalit saadaan pidettyä heinäkuussa. Se on kyllä vaikeaa, en sitä pyydä, peit, py, pyri peitteleminen pettelemään myös sääolosuhteet ovat vaikeita heinäkuussa, mutta kuitenkin tiedän, että mikäli emme aloita nopeasti vaaleja, ei pidetä koskaan. Ja tiedän myös, että mikäli vaali, vaaleista ei selvitä, va- Malin ongelma on mahdoton ratkaista. Siellä on sisäisiä jännitteitä kappauksen jälkeen valtatilanne on sellainen, että ilman vaaliprosessia eteenpäin ei voida päästä eikä saada aikaan tehokasta malia, jolla on tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tämä ei ole pelkkää retoriikkaa lainkaan. Vaalit eivät ole niinkään pelkästään demokraattisen prosessin alkupiste, vaan, vaan se merkitsee alkua paremmalle, muussa tapauksessa on mahdotonta. On eri vastuuta, on erilaisia, erilaista lehmän kauppaa ja on hyvin vaikea edes ymmärtää, mitä tapahtuu. Minä olen voimakkaasti tukenut sitä, että nykyiset vallanpitäjät ovat vetäytyneet ja jättäneet tilaa vapaammalle tulevaisuudelle. Ja minä uskon, että se on hyvin hyödyllistä ja tärkeää. Sitäkin eh, eh, siis vaalithan ovat aina tärkeitä, mutta tässä tilanteessa ne ovat sitäkin tärkeämpiä, koska muussa tapauksessa eteenpäin on aivan mahdoton päästä. No niin, en halua olla monotoninen, mutta on todella tärkeää, että neuvottelut ja vuoropuhelu alkaa välittömästi. On aivan selvää, että muuten Malin hallitus vain lykkää ongelmia ja ongelmien ratkaisua eteenpäin. Kansainvälisen yhteisön on tässä pidettävä päänsä aivan, aivan loputtomasti jankutettavakin tätä asiaa niin, että saadaan aikaan nämä vaalit ja ne sovittelu, sovittelun komitean työ saadaan alkuun, koska on aivan selvää, että historiaa ei voida unohtaa. Aikaisemmin hän on päästy huonosti järjestettyihin, huonosti organisoituihin sopimuksiin, joista ei ole pidetty kiinni. Näin ollen epäluuloisuutta on paljon enemmän kuin mitä saatoin kuvitellakaan ennen kuin aloitin tässä tehtävässäni. Siksi on aivan selvää, ja nyt haluaisin vastata edustaja Danjanille, on aivan selvää, että ranskanlaisten joukkojen vetäytyminen on tietenkin asia, josta Ranska päättää ja se on otettava huomioon. Sen Lisäksi on todettava, että tämä on asia, joka pitäisi mahdollisimman pian jätettävä afrikkalaisiin käsiin. Kuitenkin niin, että vettäytyminen ei aiheuta sitä, että maa taas sortuu vaikeuksiin. Tarvitaan realismia, tarvitaan varovaisuutta. Näillä ohjeilla meidän olisi mentävä eteenpäin, mutta samaan aikaan kaikilla keinoin olisi edistettävä neuvotteluja. Samaan aikaan on muistettava se, että terrorismilla on tässä hyvin suuri merkitys. Toistan tämän vielä, sanoin tämä kyllä jo alussakin, mutta sanon vielä, että terrorismin vastaisuudesta ollaan yhtä mieltä kaikissa maailman maissa. Kun kyseessä on alue, jossa on niin avoimet rajat, ajatelkaapa vaikka Algerin ja Malin rajaa, siellä on 1400 kilometriä ulkoraja. Ymmärrättehän, että tämän, tällaisella alueella terrorismi saattaa helposti levitä kaikki kaikkialle, aivan mielikuvituksen ulottumattomalla tavalla. Kiina, Venäjä, Yhdysvallat, Ranska, Iso-Britannia. Kaikki ovat täysin yhtä mieltä asiasta. Jopa Egypti. joka ei vastustanut sotilaallista puuttumista. Egypti on ilmaissut suuren huolen Sahelin alueen leviämisestä Siinaille ja muille aloille. Joten tätä konsensusta on nyt todella hyödynnettävä. Nyt on yhdessä toimittava muussa tapauksessa terrorismi karkaa täysin käsistä. kun sanoin, että ulkorajat ovat epävakaita. Niin viittaan tietenkin Malin Naporin maihin. Libya on, siellä on suurta huolta ja haluan sanoa tämän hyvin selvästi. Ranskan armeija Chadin vahvalla tuella suoritti tämän sotilaallisen operaation, jota voitaisiin määritellä menestyksekkääksi tärkeäksi, mutta on aivan selvää, että suurin osa, lähes kaikki joukot, jotka olivat näitä joukkoja vastassa, hävisivät vuorille ja naapurimaihin, luultavasti Libyaan. Ja tämähän on ongelma, johon meidän on aivan pakko pureutua, mutta kuinka? Ja tähän liittyy toinen kysymyssarja, jota esititte minulle. Tarvitaan sellainen kehitysskenaario, jolla korjataan korvataan nykyinen tilanne. Tilanne on arankaluontoinen, kuten olette nähneet, mutta äh, on ajateltava, missä, millaisista määristä puhutaan asekaupan ja huumekaupan alalla ja, ja lunnaskaupassa. Kymmeniä miljoonia euroja on liikkunut viime kuukausina. Ei tämä ole mitään nappikauppaa kauppaa, vaikka summat ovat pienempiä kuin huumekaupassa, mutta ei näitä tämän laajuisia ongelmia ratkaista muuta kuin niin, että korvataan ihmisten laittomat tulonlähteet laillisella, laillisilla mahdollisuuksilla. Joten tämä tulevaisuuden kehitys on aivan keskeinen kysymys ja työmme ytimessä en nyt sano, että siihen menee melkein kaikki työmme, mutta merkittävä osa työstämme keskittyy juuri tähän. Ja kehityksen pilarista jo kerroinkin teille. Sinnekin olisi rohkaistava tuottavan sektorin nousua, talouden kehitystä. Ei pidä unohtaa sitä, että ruoastakin on pulaa myös alueille joilla ei ole paljon ihmisiä. Energiaa puuttuu, terveydenhuolto, hyvinvointipalvelut puuttuvat kokonaan palvelutyölle. Tulevaisuus voisi perustua. Monet teistä esittivät kysymyksiä koskien sitä, onko Libyan poliittinen kehitys vaikeuttanut ja pahentanut tilannetta. Minun mielestäni aivan ilmiselvästi näin on käynyt. tilanne on horjahtanut sen takia. Ja tästä syystä tarvitaan kansainvälistä toimintaa tilanteen korjaamiseksi. Sitten esititte kysymyksiä liittyen siihen, kuinka paljon erilaisia kansoja sosiaalisia perinteitä alueella on. Tuarikit ovat jo yksi, että, mutta eivät määrällisesti ole mikään dominoiva joukko. Neuvottelupöydässä olisi myös suosittava sitä, että pohjoisessa asuvat ovat samalla mukana. Ei, ei se ole vielä mikään itsestäänselvä tavoite. Tässä tarvitaan hyvin lojaalia toimintaa. En nyt oikein osaa vastata näihin suhteisiin Katarin kanssa ja muiden maiden kanssa. Huhuja kyllä liikkuu, mutta on hyvin vaikea todistaa ja hankkia todisteita tällaisista suhteista. On aivan selvää, että emme ole vielä saaneet aikaan tulevaisuutta varten kunnollista suunnitelmaa. Meidän on jatkettava työtä ja tehtävä sitä Euroopan unionin ja maailman maiden kanssa yhteistyössä. Tämä on todella monimutkainen ongelma. On maita, jotka ovat valmiita antamaan apua, mutta jollakin tavalla ne edellyttävät jonkinlaista omistajuutta. Sitä, siitä hyvästä tulisi kuitenkin löydettävä sellaisia toimintatapoja, jotka ylittävät byrokraattiset esteet, mutta joiden avulla saataisiin aikaan lahjoittajamaiden välinen myönteinen kierre. Venäläiset suhtautuvat hyvin yksinkertaisesti. Hän sanoi, että kiinnostaako teitä – terrorismi vai elintarviketurvallisuus vai, vai raaka-aine turva. Niin, niin nyt on tärkeää, ettei enää pyritä siihen, että Afrikka olisi taistelukenttä, vaan että saataisiin aikaan hyvinvointia ja synergiaa ja niin, että nyt kerrankin Afrikka olisi kenttä yhteistyölle eikä, eikä taistelulle. Ehkä tämä on vähän utopististakin. Voitte sanoa tätä jopa naiviksikin, mutta se lähtee yhteisestä pelosta ja siksi se ei ole niin naivia kuin miltä se saattaisi ensi kuulemalta kuulostaa. valtuuksieni yli menevät nämä vuosisataiset kysymykset, jotka koskevat jännitteitä aavikolla. Ja Minurso operaatioon liittyvät kysymykset tähän mennessä. Turvallisuusoperaation avulla ei ole näitä ongelmia voitu ratkaista kaista, mutta nämä menevät minun valtuukseni ulkopuolelle. Ja siksi on varmastikin oikein, että en siihen sitten vastaa. Valitettavasti aikani on rajoitettu. Pahoittelen, että jouduin nyt ryhmittämään nämä vastaukset, enkä vastannut teille yksittäin lopuksi monet vielä esittivät kysymyksen, joka koski Euroopan politiikkaa suhteessa Afrikkaan. Palaisin nyt taas aikoihin, jolloin olin komissiossa. Ymmärrän, että tähän, tähänkin liittyy vähän utopiaa, mutta kyllä tulevaisuudessa olisi palattava ystävällisiin suhteisiin. Euroopan unionin ympärillä olevat maat Valko-Venäjältä, Ukrainan kautta, Marokkoon, kaikkien näiden maiden välillä olisi tärkeää, että olisi sopimuksia Euroopan unionin kanssa kaikilta aloilta. muistitte että aikaisemmin puhuttiin kaikista paitsi instituutioista, eh, niin että olisi todella alue, eh, jossa e- Eurooppaa ympäröisi tällainen ystävien rinki. Minusta tämä on aivan elintärkeää Euroopalle. On selvää, että on hyvin tuskallista matkustaa näissä maissa. Ja jos kuulee, että sanotaan, että te olette suurimpia kaupan kävijöitä ja te tunnette meidät parhaiten, mutta kuitenkin teillä on noin vähän merkitystä. Siihen joudun. Siihen on sanottava, että minun on vaikea heille vastata. On hyvin selvää, että Euroopan unionin tuen on oltava muuta kuin pelkkää auttamista. Tässä vastaan samalla tavalla Frankalle. Euroopan unionille olisi mahdollista rakentaa ympärilleen ystävien kehää, joka olisi varmasti paljon halvempaa kuin sotilaalliset väliin puuttumiset. On Sitten on vielä kysymyksiä, joihin hyvin lyhyesti voisin vastata. Watson kysyi, onko ilmastonmuutos vaikuttanut, merkitt- vaikuttanut merkittävästi tähän. No ihan varmasti en ole tämän alan tekninen asiantuntija, mutta kaikki sanovat, että ääriilmiöt ovat vahvistuneet rankat kuivuuskaudet rankkojen tulvakausien kanssa ovat kärjistyneet viime vuosina, joten on aivan selvää, että myös tämä hyvin luultavasti todella on vaikuttanut. No niin, tässä keskeiset vastaukseni kysymyksiinne. Uskon, että lähiaikoina Euroopan unioni voi tuoda kokemustaan mukaan ja YK kanssa. Se voisi tukea vaaliprosessia. Meillä on aivan ainutlaatuisia kokemuksia monista monista maista. Se on tärkeää perintöä. Tukiprosessin on vahvistuttava nimenomaan näiden vaalien alla. Ihmiset ovat nyt liikkeellä. On todella suuri haaste saada aikaan vaaliluettelot kampanjan vapaus on tärkeä ja myös vaalisalaisuus on tärkeä. Aikaisemmin se ei ollut niin merkittävä, mutta nyt on järjestettävä uudelleen sirpaloitunut yhteiskunta. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita. Euroopan unionin Euroopan parlamentin ja sen ulkoisen valiokunta ovat tahoja, joilla on muutakin kuin materiaalista merkitystä. Ne voivat toimia esimerkkinä sitä Afrikassa todella tarvitaan. Meidän on pysyttävä lähellä niin, että unohdamme jollakin tavalla menneisyyttä. Tämä on hyvin liikuttavakin ajatus. Olisi hienoa, jos Afrikan maista voitaisiin katsoa Eurooppaan ystävällisin silmin ystävinä niin, että katsottaisiin tulevaisuuteen eikä menneisyyteen päin. Ei pidä ajatella ainoastaan rahaa, toki rahakin on tarpeen, mutta tämä pitäisi nähdä merkittävänä poliittisena sitoumuksena. Kiitoksia. President Prodi, lieber Romano, ich bedanke mich sehr Parahin Romano Prodi, sydämelliset kiitokset. Pahoittelen vielä, että myöhästyin, mutta olemme onnettomuudessa kollega Petterin kanssa. Ja jouduimme kävelemään siellä vähän aikaa, kun mikään muu ei onnistunut, mutta kuulin, että täällä on käyty hyvää keskustelua ja haluaisin kiittää teitä Romano Prodi oikein sydämellisesti. Uskoakseni viittauksenne siihen, että aina tarvitaan rauhanomainen kokonaisratkaisu. Vaalit ovat ennalta ehto totta kai legitimiteetin osalta, myös sosiaalisesti, taloudellisesti on huolehdittava sitä, että kaikki asiat nähdään tässä yhteydessä. Afganistanin osalta esimerkiksi varmasti joskus tehtiin virheitä ja silloin nähtiin, sellaisia tuloksia, joita ei aina toivottu. Jos ajatellaan Afganistanin tilannetta verrattuna nyt tilanteeseen ennen sotaa ja nyt meidän täytyy muistaa, että turvallisuutta ei ole, ei terrorismin ja huumeongelmien ratkaisua, jos ei saada kehitystä ja legitimiyttä. Ja varmasti tämä viesti on nyt selkeästi tullut kuuluviin ja tämä perusta on varmasti tärkeä, kun ajatellaan jatkotyötä. Sydämelliset kiitokset, että viittasitte näihin kysymyksiin ja myös siihen, että vahvemmin Afrikan yhteisö on saatava mukaan. Tämä ei ole tietenkään lähinnä meidän työmme, vaan sen on toimittava hyvässä yhteistyössä. Hyvä, että viittasitte vielä näihin peruskysymyksiin jottei unohdu se varsinainen tavoite, joka meillä on. Hienoa, että olitte jälleen täällä. Toivottavasti tapaamme pian. Nyt kriisi aikana joudumme sanomaan, että Proodin ajat ovat, olivat rauhan, laajentumisen, euron hienoja aikoja. Nyt kaikki on hiukan hankalampaa. Hienoa, että olitte täällä tänään sydämelliset Kiitokset, että tulitte tänne. Kiitokset myös vieraillemme siitä, että tulitte tänne tänään. Herrat Belgasem, Kebiri ja Amleakim, kiitos, että tulitte täällä. Me, tänne me olemme varmoja siitä, että ratkaisu voi löytyä ainoastaan, jos ratkaisun pyritään teidän kanssa yhteistyössä. Teillä on ratkaiseva rooli tässä. Uskoisin myös, että tämä voi meiltä onnistua. Kiittäisin myös sydämellisesti tulkkeja, jotka ovat tehneet yli töitä. Näin ei yleensä ole tapana. Sydämelliset kiitokset siitä, että saimme rauhassa käydä tämän keskustelun loppuun. Mukavaa iltaa. Mm?